Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 9 puolesta, 9 vastaan. Sitten 26. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Seitsemäntoista puolesta, yksi tyhjä, hyväksytty. 27. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Ääni 99. Tarkistus 3 Ekonilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 10 vastaan, 8 puolesta. Sitten 4 Ekonilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 10 vastaa 8 puolesta. Sitten tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta, yksi tyhjä, hyväksytty. 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta, yksi tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta hyväksytty. Suullinen tarkistus 3. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 18 ääntä puolesta hyväksytty. Tarkistus 7 raukeaa. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänen 16. 2. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 9 puolesta 9 vastaan. Tarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nyt tähän tuli jokin, jokin virhe, joten otamme kolm, kolmosen uudestaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 äänellä. Suullinen tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta hyväksytty. Sitten loppu päätöslausama esitys tässä muodossaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 17 puolesta, yksi tyhjä. Hyvää päivän jatkoa kaikille ja tapaamme 22.3. kello 15 täällä Brysselissä seuraavan kerran. Näkemiin. Allora la lettera la prepara lei, mi sembra, poi ci vediamo dopo.